I think we can start. Voimme aloittaa. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja, hei, naiset ja herrat, toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi 2015 valiokunnan ensimmäiseen istuntoon. Kaikille onnea ja menestystä, terveyttä ja sinnikkyyttä, että saamme työmme ja tavoitteemme tehdyksi tässä vaiheessa äh, voidaan tietenkin katsoa hieman äh, taaksekin päin. Äh, joulunpyhinä pitkäaikainen jäsenen Phil Brown mm, mm, menehtyi. Hän on ollut Euroopan parlamentissa jo 70-luvulta. Hän oli tässä valiokunnassa vakiojäsen. Hän myöskin aluepoliittisessa valiokunnassakin äh, jäsenen äh, edellisellä äh, lainsäädäntökaudella hän oli esittelijänä e-, e-, esimerkiksi alueisten lentokenttien asiaa käsittelevän asian esittelijänä, samoin kohesiopolitiikan ja aluepolitiikan puolesta puhuja West Midlands, tietenkin hänen kotiseutunsa oli hänen sydäntään lähinnä hän oli myöskin äh, T. Marco Polo ja äh, myöskin äh, tavaranvaihto asiassa asiantuntijana Kanadan valtuuskunnan Kanadan valtuuskunnan jäsen hän oli niinkin. Hän on, hänet tunnettiin ahkerana ja tunnollisena kollegana. Hän suht, suhtautui hyvinkin intohimoisesti ja tunnollisesti kaikkiin työtehtäviinsä me välitämme surun valittavamme hänen, hänen omaisilleen, ystävilleen ja kollegoilleen minuutin hiljaisuudella. otan kiinni. Kiitos. Nyt sitten äh, esityslistan kohtaan kaksi. Ensinnäkin äh, äh, neuvoston tiedonanto neuvoston kannat haluaisin ensin kertoa teille koskien painoja ja mittoja. 69 vuodelta 96 koskien rajat ylittävässä liikenteessä mukana olevia ajoneuvoja ja niiden painoja, enimmäispainoja ja, ja mittoja. Keskustelut on virallisesti avattu. Tämä tieto, tiedot ovat sellaisia, joita ei tässä vielä kertoa teille tässä kolmannesta yhteiskeskustelusta. Sieltä edustaja Maiser, niin minä olisin halunnut pyytää, mistä mistä, mistä on kysymys? No sitten trilogissa tuonnepana selviä, sanoo puheenjohtaja. Mutta siinä tapauksessa siinä vaiheessa saatte tietenkin puheenvuoron. No ja nyt sitten äh, pöytäkirjan hyväksyminen ensimmäinen toinen joulukuuta 2014 pidettyjen pidetyn kokouksen hyväksymiseen hyväksyttäneen, jos ei mitään kommentteja tule. Sitten äh, äh, uuden Euroopan rautatieviraston ERAn pääjohtajan herra Doppelbauerin kanssa käytävään keskusteluun esityslistan kohta viisi. selittää, selostaa meille tämän virastonsa lähiajan suunnitelmia. Herra Doppelbauer, olkaapa hyvä. Kiitoksia siitä, että olette meidän valiokuntaan lupautuneet. Kiitos herra Kramer. in line with my preparation. Muiden iloksi, ja koska olen valmistellut tekstin englanniksi, niin puhun englantia myös. Ensinnäkin olen erittäin iloinen, että saan olla paikalla täällä yhdentenä toista työpäivänäni ERAn pääjohtajana, kun minut nyt on nimitetty siihen. Me elämme jännittäviä aikoja rautatiealalla ylipäätään, mutta myös rautatievirastossa. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, olen iloinen mahdollisuudesta kertoa ajatuksestani teille. Siitä minä olen jäsentänyt alustukseni niin, että ensin esittelen itsestäni vähän taustaa henkilönä, sen jälkeen kerron näkemyksistäni rautatieviraston osalta, minkä jälkeen sitten kerron työsuunnitelmasta. Lopuksi voimme vielä käydä keskustelua mielenkiintoa herättäneistä aiheista. No, taustani on sellainen, että olen 56-vuotias – itävaltalainen. Olen teknistä fysiikkaa opiskellut. Minulla on diplomitutkinto ja tohtoritutkinto niistä. Lähin olen alalla tehnyt työtä yli 25 vuotta jo rautatiealalla. Minulla on ollut myös valmistusalalla erilaisia tehtäviä merkinantopuolella, mutta ylipäätään rautatietuotteiden alalla olen ollut sijoitettuna Itävallassa, Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ruotsissa ja viimeiseksi Saksassa. Tämän lisäksi olen ollut johtava tekninen viranomainen myös 2008-2013. Sitä ennen johdin niin myös Bombardier-yrityksen merkimantoyksikköä. Kun teen työtä sidosryhmien kanssa rautatiealalla Euroopassa, niin olen saanut kokemusta puheenjohtajuudesta Irakista, joka on neuvoantava tutkimuskomitea siihen liittyen, mutta keskittyen enemmänkin innovaatioihin – ja saaden myös sisäpiirin näkemystä prosessista komissiossa, mutta myös parlamentissa. Olin puheenjohtajana myös Shift to Railin ohjauskomiteassa 2011-2014. Haluaisinkin muuten vielä kiittää teitäkin vahvasta tuesta, jota valiokuntanne on antanut Shift to Rail-aloitteelle. Olen nyt ihan mielelläni Eran pääjohtajana. Olen ollut virassa ensimmäisestä tammikuuta lukien. Euroopan rautatievirasto on tärkeä laitos. Se haluaa viedä rautatiejärjestelmää eteenpäin Euroopassa. Minä näen Eran kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin Ensisijalla tehtävissämme on turvallisuus. Toisena tavoitteena on muuttaa rautatiejärjestelmä kilpailukykyiseksi liikennemuodoksi. Kilpailukykyiseksi myös verrattuna muihin liikennemuotoihin. Me kaikki tiedämme, että hyvin toimiva liikenne, perusrakenne on ennakkoedellytys talouskasvulle ja elämänlaadulle. Tiedämme myös, että rautatieliikenne on ympäristöystävällinen liikennemuoto. Se on energiatehokasta ja turvallista. On syytä toistaa aina, että kun siirrytään muista liikennemuodoista raiteille, niin siitä koituu valtavasti hyötyä Euroopan taloudelle, mutta auttaa varsinkin vähentämään energiankulutusta ja vähentämään myös päästöjä. Overarching objective. Kaiken kattavana tavoitteena rautatievirastossa on auttaa sitä, että saadaan aikaan yhdentyneen, yhdentynyt rautatie alue. Se tarkoittaa sitä, että junat, matkustajat ja tavarat voivat siirtyä ilman teknisiä tai sääntelyesteitä. Kaksi tärkeintä tehtävää meillä on yhteentoimivuus. Virasto on vastuussa siis siitä, että luodaan asianmukaiset tekniset standardit. Toiseksi kehittää yhteistä lähestymistapaa turvallisuuteen Euroopan rautatieliikennejärjestelmässä. Noin lyhykästi sanoen Euroopan rautatievirasto vahvistaa raideliikennettä niin, että järjestelmä on tehokkaampaa. Pyritään estämään nimittäin teknisiä ja sääntelyesteitä Tämä puolestaan leikkaa kustannuksia, kuten myös prosesseihin käytettävää aikaa. Esimerkiksi kun ensimmäinen paketti saadaan kuntoon, niin saadaan yhtenäinen asiointipiste aikaan yrityksiä varten, Se, esimerkiksi turvallisuuslupia ajatellen. Ne ovat voimassa kaikkialla Euroopan unionissa. Kaikki nämä Tavoitteet edellyttävät kuitenkin jatkuvaa uurastamista tulevina vuosina, kuten aikaisemmin tässä mainittiinkin. Neljännen rautatiepaketin tekninen pilari on äärimmäisen tärkeä, jotta tavoitteisiin päästään. Tässäkin vetoan teidän tukeenne, että neljännen paketin tekninen pilari hyväksyttäisiin mahdollisimman nopeasti. Mitkä ovat sitten ihan konkreettiset aikomukseni? Niin kun pari viikkoa sitten aloitin virassa, niin kerron henkilöstölle, että minulla on kolme tärkeää iskulausetta. Ensinnäkin suunnata katseet ulospäin. Viraston täytyy yrittää ylittää omat rajansa, suunnata katseensa ulos, ohi esteiden raiteilla ja Euroopassa. Meidän täytyy olla avoimia uusille kehityskuluille, myös avoimia sillä, mitä nyt on vireillä esimerkiksi kaukoitässä tai Amerikassa. Toiseksi olen valinnut iskulauseekseni sen, että meidän täytyy saada aikaan myönteistä vaikutusta Euroopan raideliikenteessä. Näin päästäänkin kolmanteen aiheeseen. Meidän täytyy saada aikaan mitä suurissa määrin sisäistä tehoa ensimmäinen tavoite, kun sitten aikana päästään neljännen paketin piiriin, niin se edellyttää kansallisten sidosryhmien välistä tiivistä yhteistyötä, varsinkin turvallisuusviranomaisten kesken, mutta myös kansallisten tutkintaelimien kanssa. Rautatieviraston on oltava tässä keskiössä, kun ajatellaan rautatiealuetta, aluetta jotta kaikki toimijat voivat siellä olla yhteydessä toisiinsa. Turvallisuudesta puheen ollen minun tavoitteenani on kehittää hyvin vahvaa turvallisuuskulttuuria niin, että sitä kehitellään yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Turvallisuuskulttuurin on perustuttava oikeudenmukaisena kulttuuriin, eli ei ole siitä, että rangaistaan, vaan puututaan perinnäisiin ongelmiin ja korjataan ne. Eli tämä täytyy perustua avoimuuteen, tutkimiseen ja ennaltaehkäisyn on oltava niin ikään vahvaa. Sitten minulla on iso palaa haukottavana pöydälläni nimittäin ERTMS. Ehkä siitä pitäisi mainita sen verran, että kun taustani on mikä on, niin olen sitten 92 alkaen tehnyt jo työtä sen parissa. Nyt tiedetään, mistä kenkä puristaa jo. Siihen on mennyt yli 20 vuotta, jotta päästään hallintajärjestelmässä siihen, missä nyt mennään. Minä olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että paluuta ei ole. ERTMSn kohdalla se aika on ohi, mutta vielä ei ole toimintakykyistä järjestelmää käsissämme. Tarkoituksenani on tehdä työtä kaikkien sidosryhmien kanssa, jotta saadaan vakaa taloudellinen ja läpinäkyvä hallintajärjestelmä. Rautatievirasto on järjestelmäviranomainen hallintajärjestelmässä ja sen vastuulla on ensisijassa tarjota vahva, turvallinen etenemissuunnitelma ERTMS varten ja ihan lähellä on jo yksi tehtävä tässä edessämme, koska meidän täytyy saattaa päätökseen myös huoltokysymys vaihtoehdossa. Sitten seuraavaksi tekniset eritelmät yhteen toimivuuden osalta kolmantena toimintakenttänä, niin sitä haluan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Eli mitä tahansa muutoksia tulee teknisiin eritelmiin tai mitä tahansa uusia eritelmiä tulee, niin niitä täytyy arvioida lisäarvon pohjalta. Me aiomme tehdä hyvin seikkaperäistä taloudellista arviota, ajatellaan turvallisuutta ja teknisiä ja rahoituksellisia seurauksia, joita tämä tyyppisillä määräyksillä on. Teemme yhteistyötä myös komission kanssa niin, että päästään pidemmälle kansallisissa säännöissä, että niitä siistitään, eikä se tarkoita sitä, että kaikki menee teknisiin eritelmien. Teknisten eritelmän on oltava yhtenäisiä. Meidän täytyy huomioida myös ne kokemukset, joita on kerätty tähän mennessä. Meidän täytyy myös määritellä, mikä on Euroopan rautatieviraston asema kansainvälisessä raideliikenteen standardoinnissa – minä totesin jo ERTMS ja siinäkin on vireillä paljon EUn ulkopuolella. Monissa maissa, muun muassa Aasiassa, on näin. Ja siksi on haastetta siinä, että olemme siinä johtoasemassa, myös erassa. Meidän täytyy määritellä myös asemamme tutkimuksen koordinoinnissa. Tässäkin viittaan aloitteeseen Shift to Rail – vielä yksi tärkeä aihe rautatieviraston toimintakentässä. Se on erittäin tärkeää myös, jos ajatellaan raideliikenteen hyväksyntää yleisessä mielipiteessä, nimittäin melu. Siinä me pyrimme saman aikaan myös yhteen sopivuutta ja toimivuutta raideliikenteen melun osalta. Virastollahan on useita rekistereitä myös. Siksi tarkoituksena on järkiperäistää lukuisia rekistereitä, jotta ne on paremmin hallittavissa ja hoidettavissa myös rahoituksen kannalta. Ja ajattelen varsinkin, mitä vaikutuksia niillä on jäsenvaltioihin. Niin ikään yleisen mielipiteen kannalta tärkeää on yksinkertaistaa rautatieliikenteen saatavuutta asiakkaille. Jos ajatellaan viraston tuloksia, niin – me pyrimme saamaan aikaan yksinkertaistamia, yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista. Lisäksi meidän on syytä pitää tarkemmin mielessä myös toimiemme seuraukset raideliikenteelle. Yhdessä komission kanssa mietimmekin määritelmiä, sovelluksia ja tärkeimpien suoritusindikaattoreiden seurantaa. Jos halutaan varsinkin mitata tiettyä hyötyä toimissa ja myös käytettävyyttä on mitattava. Kuten totesin aiemminkin jo, me aiomme tarkalla kamalla käydä läpi myös standardointitoimintaa. Me pyrimme keskittämään tiedon levittämiseen ja koulutukseen ja yhä mittavampaan viestintään. Tässä ovat työohjelmani tärkeimmät kohdat. Ehkä tässä olisi hyvä siirtyä kysymyksiin, joita valiokunnan jäsenillä ehkä on. Puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ministeri Kamp, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, heti kun puhuja saa luurit korvilleen, niin haluaisin kiittää häntä esityksestä ja toivottaa hänet tervetulleeksi. Niin, arvon herra Doppelbauer, oletteko te löytänyt jo oikean kanavan? Kyllä, selvä. Niin, haluaisin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi tänne Euroopan parlamentin tiloihin ja haluan toivottaa teille kaikkea menestystä uudessa tehtävässänne. Minä itse olen sitä mieltä, että aivan liian monet amatöörit askaroivat eurooppalaisten politiikkojen parissa, joten on erinomaista, että teidän kaltaisen henkilö on nyt täällä. Olette myös tehnyt työtä Bombardierille ja ymmärrätte myös jotain junista. Entäpä TTIP ja Bombardien tuotteiden vienti USAhan? Hmm, se kiinnostaisi. Olen kuitenkin tyytyväinen näihin teidän esittämiinne kolmeen prioriteettiin. Ja Euroopan parlamentissa me teemme parhaamme voidaksemme saada työmme teknisten aspektien osalta kesään mennessä. Toivottavasti tältä osin saamme täytettyä teidänkin toiveenne. Minulla olisi muutama kysymys ERTMSstä. Jos kaikki menee hyvin, niin vuonna 2016 olemme valmiita tälle hankkeelle – mutta mitä tälle aikataululle on käynyt, koska olen huomannut, että aika monet jäsenvaltiot eivät ole vielä päässeet riittävän pitkälle, etenkään teknisten spesifikaatioiden saralla, eivätkä ole saaneet aika riittäviä muutoksia näihin teknisiin spesifikaatioihin, jotka liittyvät kansallisiin järjestelmiin. Näihin ei ole tehty muutoksia. Mikä on teidän näkemyksenne tähän mennessä? Tuleeko tästä hankkeesta menestys? Ehkäpä ei jätän tämän tähän. Ismail Ertug, bitte. Kiitoksia. Äh, sitten äh, Ismail. Kiitoksia. Äh, niin, kiitoksia herra Paul tänne Euroopan parlamenttiin. Onnea menestystä töissänne varmaankin jatkossa meillä on ilo tavata useampankin kertaan. Te olette sivunneet erittäin tärkeitä asiakokonaisuuksia. Euroopan unionin yksi pahin pullonkaula on se, että, että raiteet eivät ole yhteen sopivat eri puolilla Eurooppaa jota, jonka, joka olisi perusedellytys sitten yhteiselle rautatieverkostolle ja sen tehokkaalle toiminnalle. Me olemme tietysti täällä Euroopan parlamentissa jo pyrkineet tätä tilannetta korjaamaan. Meillä on lainsäädäntöäkin täältä lähtenyt ja sitten tästä tuoreempana esimerkkinä. Ja niin ikään tärkeänä on todettu tämän Euroopan liikenneverkostot maiden kanssa on sovittu näistä läpikulkukäytävistä Eli tässä on näillä käytävillä sitten on määrä, merkittävä osa kuljetuksista tehdä rautateitse ja tietenkin on perusedellytys, että Euroopan valojen yhteistyö sitten kaikkialla Euroopassa unionin lähen alueella toteutuu. Jäsenmaat ovat toistaiseksi olleet aika vasta, vastahankaisia omassa jäsenmaassa sellaisessa, silloisessa että tiedämme, että että, että heillä on aina aivan herttäisen yhden tekevää, mitä täällä Brysselissä touhutaan. Eh, heillä on omat näkemyksensä asioista. Ja samoin esimerkiksi eh, Saksassa eh, pitkään ei tapahtunut mitään merkittävää edistystä. Tämä olisikin ensimmäinen kysymykseni, eli te katsotteko, että Berliinissä alkavat asiat liikahtaa pikkuhiljaa? Ja sitten miten tämän rautatien paketin kanssa etenemme, sehän on meille erittäin tärkeää, se on ihan selvä kaikille. Ja poliittisestikin tietysti pitäisi saada yhteneväisyyttä näihin erilaisiin poliittisiin tavoitteisiin. Poliittinenkin osio tässä on tärkeä. Vastustusta on, sen me kaikki tiedämme ja tunnemme siitä ei sen kummempaa, mitä sitten tekniikkaan, tai ehkä muotoillen toisin, että, että, että tämä tekniikka kulkee kädessä äh, poliittisen yhteistyön kanssa, niin kuin vuosi sitten Euroopan parlamentissa sovimme. Siitä tietenkin koituu moni, monenlaisia äh, hankaluuksia, että päästään yhteisiin konstellaatioihin ja että saadaan tämä, tätä pakettia toteuttamaan. Meillä on nyt sitten jo kolmas puheenjohtajavaltio tätä äh, vetämässä, eikä vieläkään juurikaan ole edistystä mainittavasti saavutettu. Näin tuleekin mieleeni, että tietysti poliittinen taho, joka poliittinen paino on tietysti tässä suuri, mutta nyt siitä on alkanut tulla jo tietysti lasti suorastaan, kun sille, että saataisiin tekniset ratkaisut rivakasti etenemään. Eh, niitä näyttyy vaan, näkyvät vain entisestään viivästyvän. viivästyvän. Eh, katsotteko, että olisi nyt järkevää pikkuhiljaa irrottaa tämä tekninen eh, osio tästä poliittisesta puoliskostaan, niin että saataisiin jotain kon- konkreettistakin edistystä aikaiseksi tässä lähemmän vuoden aikana. Mm. Kiitos tästä Robert, sillä seuraavaksi olkaa hyvä. Kiitoksia ja tervetuloa valiokuntaan. Onnittelut pääjohtajavirasta. Niin, puhun englantia. no, ihan. Mitä olette nyt hyvin haastavin aikoina tullut pääjohtajaksi. Kun ajatellaan, mitä täällä neuvostossa tehdään, niin halutaan tekninen pilari saada päätökseen. En kysy poliittisista kysymyksistä sen enemmän. Parlamentit ja neuvosto ovat niistä vastuussa enemmän. Hajoitetaanko näitä paketteja vai ei? Mutta he, erään he, henkilöstön rekrytointi on yksi kysymys, jos pilarit tulevat. Oletteko jotain miettineet periaatteita, kuinka paljon tarvitaan, mistä he löytyvät? Toiseksi NSAn kansallisten viranomaisten suhde tähän, koska totta kai tässä tehdään jäsenvaltioiden kanssakin sopimuksia. Jossakin valtiossa on huolia siitä, että ette maksa riittävästi, kun siirretään kansallisia viranomaisia erään ja niin päin pois. Paljon on puhetta tästä. Onko teillä jotain kantaa tähän pääjohtajana, miten hoitaa tämä? Kolmanneksi kysyisin teiltä kun minä olen Latviasta, no ei sen takia, että se on puheenjohtajavaltio, minä puhun aina näistä eristetyistä verkostoista radioliikenteessä, kun Valensiassa käytiin jokin aika sitten, vajaa vuosi sitten teknisen pilarin tiimalta. Me kysymme, onko teillä mitään liikkuvakaluston tietoja siitä, että jos ajatellaan Baltiamaat ja Suomi, ai siis ei ole selvä. Mitä mieltä olette tästä liittyen teknisen pilarin? Onko se viraston revirillä? Mikä on teidän ammatillinen näkemyksenne parhaista mahdollisuuksista? Jotkin sinne maista. Kiitoksia sitten edustaja Maisa. Niin, ensinnäkin liberaalitkin toivottavat teidät lämpimästi tervetulleeksi äh, liikenne, liikennevaliokuntaan. Pyrin kysymään asiani lyhyesti, että ehditte massatakin perusteellisesti. Jos ajatellaan tätä yhteistä äh, rautatietilaa äh, Euroopassa, sitähän tietenkin kaikki, kaikki haluamme, ja toivottavasti tämä yhteistyömme teidän kanssanne siltä osin on myönteinen, että olette varmaankin tiivistä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Se olisi välttämättä sitten ole, ole varmaankaan niinkään helppoa, koska monet pelkäävät, että te täällä puuhaatte jotainlaista super, super rautateitä, millä tavalla sitten pystytte saamaan diplomatian keinoin kannattaa puolelle. Sitten toinen kysymys, painotitte tätä yksinkertaistettua rautateiden, rautateille pääsyä, raiteille pääsyä, myöskin kustannustehokkaasti, mutta kallistahan tämä periaatteessa on. Millä tavalla ajattelisitte tämän käymän kenties vähän edullisemmin ajatellaan vaikka Bayerin tilannetta ja sitten yhteyksiä taas Itävaltaan, niin tyyristä on. Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, koko liikennejoukkue. Ensinnäkin kiitokset herra Doppelbauerille äh, hänen puheenvuorostaan ja ennen kaikkea onnea matkaan näin pääjohtaja Taipaleen alkumetreillä. Äh, tehdään heti kaksi tiukkaa kysymystä, vaikka olikin se 11. työpäivä mikä on erän rahoitustilanne, riittävätkö rahat kaikkiin tarpeellisiin, tärkeisiin turvallisuustoimiin ja mitkä on teidän konkreettiset odotukset ja toiveet neljännen rautatiepaketin osalta, erityisesti mikä mielestänne on olennaisinta turvallisuusnäkökulmasta. Kiitoksia. Jetzt Peter Lundgren. Peter Lundgren. Tack. Eh, välkommen hit, herr Oppelmeier. Ja. Eh, kiitoksia. Eh, tervetuloa, herra Doppelmeier. Minäkin olen hiukan varma teidän tavoitteistanne kuulun EU-kriittiseen puoleryhmään, enkä näe EU-ta ainoana pelastuksen tienä ja tästä on nyt tulossa tällainen supervirasto, sitä kuten pelätään. Se saa, pelko saattaa olla ihan aiheellinen. Minähän olen ruotsalainen ja me olemme jo kokeilleet, näitä seikkoja, mitä me tässäkin kokeillakin, täälläkin yritetään kokeilla, mutta ei sitten näistä juurikaan ole mitään tulla. Nyt tilanne on surkea, huolto takkua, veturin kuljettajista on äh, puutetta, äh, äh, esimerkiksi talvisin junatkin kitkuttavat puolivauhtia tai emähtävät hankeen. Tästä ei yhtään ole oikeastaan mitään tullut. Miten nyt sitten voitaisiin varmistaa sen, että, että, että tästä hankkeesta nyt sitten tulee niin hyvä kuin kuvitellaan. Me olemme saaneet jo tästä näyttöä Ruotsissa ja myöskin Isossa Britanniasta, jossa näistä uudistuksista ei ole vain haittaa. Entäpä sitten äh, äh, nämä yhdysliikenne paika, paika, paikallisyhteyksien kanssa, niin siellähän sitten ö, äh, ollaan varmastikin tappiolla ja huonommassa asemassa, ei ne, eivät ne syrjäseutujen yhteydet kannata. Ajatellen, meillä joudumme esimerkiksi kilka, kilpa, kilpailemaan ää, ulko, ulko, ulkomaisten ää, esimerkiksi li, ää, kuljetusyrittäjien kanssa. Ja se, koska meillä on tiukammat säännöt, heille ei ole aika eikä painorajoituksia. Että tässä ajatellaan, Ruotsihan on pitkä matka kuorma-autolla, siitä on pitkä matka taivaltaa varmaankin rautateitse voisi kuvitella kuljetusten käyvän edullisemmin. Miten ajatellaan sitten ratkaista tämä kilpailuongelma, että rautateistä todella tulisi kilpailukykyinen kuljetusvaihtoehto? Kiitoksia Dominik Rike Äh, äh, Van Dalen, kolmaskin vielä Andersen, Pahu, Markus Piper ja minäkin itse tässä listalla. Ja edustaja Schmidt, ja nyt lista on ummessa, että pari, pari minuuttia maksimissaan. Olkapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa, herra Doppelbauer. Tunnen erityistä läheisyyttä teihin pari kysymystä yleisellä tasolla ja sitten kolme vähän täsmällisempää liittyen itse virastoon toistamatta sitä mielenkiintoista, joka täällä todettiin on no neljännestä paketista. Tuo kaksi yleisempää kysymystä, ei niinkään virasto liittyen, ajatellaan teidän kokemukstanne ja asiantuntijuuttanne. Minkä tyyppisiä suhteita haluatte luoda maailman muihin toimijoihin? ehkä vastaavia, mutta varmaan Kiinasta, Yhdysvalloista tai Intiasta löytyy jotain. Toiseksi, onko teidän mielestänne olemassa parantamisen varaa, kun ajatellaan rautatieliikenteen kannattavuutta? Että saadaan tuottoa investoinnille. Kolme pikkukysymystä vielä itse virastoon liittyen. Ensinnäkin, oletteko sitä mieltä, tai sitten ette, että on vääristyvä mä olemassa, kun ajatellaan uusia asetuksia, jotka liittyvät virastoon ja annettuihin varoihin. Joudutaanko tässä merta ikään kuin tyhjentämään pikkukupilla? Mitä mieltä sitten ajattelette suhteita kansallisiin turvallisuusviranomaisiin? Koska virastot toimivat kovin kirjavasti. Pitäisikö olla joku niin että kansallisilta virastolta tulee vain pikkuvaltuuskunta vai joku isompikin porukka. Kolmanneksi ihan täsmällinen kysymys vielä. Oletteko sitä mieltä, tarvitaanko yksi ö, piste tarjouskilpailua varten tai jotain useampia? Merci. Danke sehr. Ja, die Übersetzung war noch nicht so weit. Christine Rivo. Se oli pieni viive vielä. Arvon johtaja, olen iloinen siitä, että tulitte tänne valiokuntaan. Kuntaamme kiitos siitä. Toivottavasti voimme jatkaa keskustelua jatkuvasti koko teidän mandaattinne ajan. Toivotan teille kaikkea onnea ja menestystä. Era <clears throat> on nyt käännekohdassa. Tässä ollaan lähestymässä kohti neljättä ratatiasuunnitelmaa haluamme taata paremman turvallisuuden ja toimivien koko rautateiden alueella. Ja kun ajatellaan turvallisuussertifikaattien ähm, ähm, myöntämistä toimijoille, se on erittäin äh, tärkeä asia. Kuten tiedätte, neuvotteluthan ovat tällä hetkellä meneillään komission neuvoston ja parlamentin kesken, ja monia asioita täytyy vielä selventää ja niihin täytyy ähm, puuttua. Ja nyt muutama kysymys juuri tähän liittyen. Ensinnäkin mitä olette mieltä siitä, että kansallisten toimival- viranomaisten toimivaltoja siirretään erään? Haluaisin kysyä myös tästä siirtymävaiheen pituudesta, viraston vastuullisuudesta ja siitä, onko sillä rahaa riittävästi toteuttaa nämä uudet tehtävät. Ja mitä, miten tämä kaikki voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti niin, että turvallisuus ei kärsi. Ja tästä näkökulmasta, miten aiot aiotte toteuttaa koordinaatiota kansallisten turvallisuusviranomaisten kesken, jotta voidaan taata eurooppalaisen rautatieverkoston turvallisuus paremmin? Ja minkälaiset ovat teidän mielestänne erilaisten toimivaltojen siirtämisskenaarioiden juridiset vaikutukset, erityisesti kun ajatellaan viraston vastuualueita? Toisin sanoen, missä määrin virasto aikoo, virasto aikoo ottaa vastuun muun muassa sertifikaatioista, vai aiotteko te jakaa vastuun? vastuuta kansallisten turvallisuusviranomaisten ja jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia, Peter van Daal. Kiitoksia, Peter van Daal. Seuraavaksi, hyvä. Lämpimästi tervetuloa, Helen tänne valiokuntaamme. että äh, me haluamme täällä äh, valiokunnassa äh, aina saada selville, mitä lisäarvoa mahdollisilla uusilla virastoilla ähm, EUlle antaa. Me olemme aika kriittisiä näiden virastojen perustamisuhteen. No, kuitenkin olen iloinen, että teillä on käytännön kokemusta rautajunaliikenteen teknisestä puolesta. Käyn tässä Alankomaita nyt esimerkkinä. On esimerkiksi Italiasta toimitetut luotijunat ovat olleet tulvillaan erilaisia vikoja ja puutteita. Ne ovat niin surkeita, että me Hollandista joudumme palauttamaan nämä junat mm, toimittajalle ja rautatieliikenne oli pahoin jumissa kuukausikaupalla. Eli mehän emme voi hyväksyä niin teknisesti kökköjä junia, etteivät ne äh, selviä normaalista liikenteestä. Mitä virastoon sitten sinällään tulee? Ymmärtääkseni teillä on siellä äh, ihmisiä töissä äh, eri aloilla, eri toimipaikoissa. Voitteko selittää, miksi näitä toimi, työ, työpa- työ- työpaikkoja tarvitaan niin paljon eri puolilla Eurooppaa. Mitä aiotte tehdä näiden keskittämiseksi? Kiitoksia kovasti selvityksistänne. Kaksi konkreettista kysymystä. Yksi käyttämistämme perusteluista parlamentissa sen puolesta, että kansallisella virastolla ei olisi sen enempää toimivaltaa kuin nytkään, on se, että nyt on enemmän rahoitusta ja henkilöstöä tarpeen sanna peliin, jotta voitaisiin selviytyä näistä turvatodistuksista. Jos ajatellaan ilmailuviraston kokemuksia ja parametrista valvontaa, niin todistuksen osalta se on kyllä kannattavampaa ollut. Että näin on käytetty paremmin voimavaroja. Haluaisin kuulla nyt teiltä jotain tästä, kun, kun tiedätte varmasti, mitä täällä parlamentissa on hyväksytty yhteen toimivuuden osalta ja mitä toimivaltaa haluamme antaa eräälle ensimmäisen käsittelyn merkeissä. Haluaisin teiltä kuulla, oletteko sitä mieltä, että ikään kun ajatellaan ilmailuvirastoa, niin olisiko nyt tulossa kustannuksissa säästöä ja tehoa toimintaa myös erässä, jos se saisi toimivaltaa enemmän, että päästäisiin samoihin tuloksiin. Toiseksi, kun ajatellaan, mitä parlamentti hyväksyi siirtymäjaksoksi neljä vuotta, onko se riittävästi aika, jotta virasto pystyy tarttumaan kaikkiin sille tarjottuihin toimiin? Mitä mieltä olette sitten yhdestä eurooppalaisesta rekisteristä? Minä voisin itse sanoa, että olen kyllä ollut puolustamassa tällaista yhtenäistä eurooppalaista rekisteriä yhtenä läpinäkyvyyden välineenä, keinona yhdenmukaistaa. Mutta haluaisin kuulla teidän näkemyksenne vielä lopuksi. Uskotteko te, kun tiedätte kuinka paljon ihmisiä on kaikissa eri virastoissa ja valtioissa, että se, joillakin heillä olisi myös jotain mahdollisuuksia, kun Iranit on saamassa toimivaltaa lisää ja myös tehtäväkenttää olla laajentamassa. Kiitos Lucy Anderson. Kiitoksia Lucy Allen. Kiitoksia. Halusin onnitella eroa tähän astisesta työstä. Äh, mutta erityisesti haluaisin turvallisuuden, tilinpitovelvollisuuden ja luotettavuuden suhteen. Esimerkiksi jos kaikki turvallisuustoimivalta siirrettäisiin teillä ainakin meillä Isossa Britanniassa, sitä ei hyvällä katsottaisi. Jos ajatellaan eh, tieto, tiedon kulkua, vapaata tiedon kulkua turvallisuuskysymyksistä ja eh, ylipäätänsä tilastoja, eikö oikeasti ole niin, että, että etteivät EUn eh, e tilastoissa ole näitä rautatieliikenteen onnettomuuksia asianmukaisesti tilastoitu, eikä samalla tavallakaan. Ja, ja näin esimerkiksi isossa britanniassa ja mu- muutamassa muussakin maassa tämä, tässä on tiettyjä puutteita. Haluaisinkin kysyä teille erityisesti kanalin tunnelin tilanteesta. Näettekö te, että tulevaisuudessa voitaisiin kenties sääntely ja kanali, tunnelin hallintatoimia tehostaa niin, että infrastruktuurin tietyt puutteet tulisivat korjatuiksi. Bach. Kiitoksia, George Bach. Kiitos eh, puheenjohtaja omaltakin puolta, omastakin puolestani lämpimästi tervetuloa ja kiitokset tästä alustuksesta. E, e, erityisesti minäkin kiinnitin huomiota tähän turvallisuuteen tur, turvallisuuskysymyksiin, että siinä sitten yhteistyötä aiotte tehdä kaikkien toimijoiden kanssa ja sitä, sitä pidän erittäin tärkeänä. Toinen painopistealueenne on ongelmallisempi, eli, eli ajatellaan tätä politiikkaa ja poliittista toimialuetta, jota täällä nyt on jotenkin selvä tässäkin salissa että virastot eivät välttämättä aina ö, saa niin suotea suopeaa vastaanottoa. Niitä, niitä ei pidetä kovinkaan kustannustehokkaisina eikä kaikin tavoin aina tarpeellisinakin. Ja tietysti virasto sitten tässä tapauksessa, teidänkin tapauksessa saa sitten sitä mukaan uusia, uusia tehtäviä, kun sen asemansa vakiinnuttaa. Millä tavalla te ajattelitte kasvattaa ja tehostaa oman virastonne toimenkuvaa? Mitä ongelmia ja pullonkauloja siinä kenties on? Markus Piper. Kiitokset kaikkea, kaikkea hyvää uuteen työpaikkaan jäsenmaathan eivät välttämättä tätä toimi, toimenkuvaan välttämättä hyväksy, eivätkä suopeasti sitä katso. Mitä ajattelette näistä keskittämistarpeista juuri esimerkiksi teknisten turvallisuuskysymysten tasolla? Millä tavalla se kustannuksia voisi eurooppalaisittain säästää? Toisekseen ihan to, ääripäästä, toisesta ääripäästä. Eli meillä on tilintarkastustuomioistuimen kertomukset vuodesta 2006, joka jatkuvasti sitten kritisoi teitä kahdesta toimipaikastanne. Eli tämä on todella tämmöinen avainkysymys jo alkaa olla. Nyt, oletteko nyt sitten todellakin, niin kuin ajan mittaan usein käy sitten jääneet jo tavallaan sementoineet tämän toimintanne näihin kahteen toimipaikkaan, vaan onko tarkoitus tämä järjestely purkaa? Claudia Schmidt. Ja, also ich kann mich den Wünschen meiner Vorredner natürlich... Minä voin tietysti tavaltalaisena yhtyä edelleen toiveisiin ja kommentteihin, ja kollega äsken mainitsi nämä kahdesta toimipaikasta Tätä olemme parlamentissa vääntäneet kättä jo äh, monen vuoden, monen kertaan, 2006 alkaen äh, tilintarkastajatkin ovat tätä paheksuneet. Ja tämä äh, juontaa juuri tilintarkastustuomioistuimen kommenteista, ja siinä arvosteltiin uusien työntekijöiden värväämistä ja todettiin sen tapahtuneen hyvin salamyhkäisesti. Ja, ja, ja myöskään heidän työolosuhteensa, työehtonsa eivät ole läpi näkyviä. mitä tämän tilanteen parantamiseksi ajattelitte tehdä? Ja, ja sitten vielä minä kauniksi lopuksi, minäkin hän olen parista seikasta puhunut, on tämä kaksi toimipaikkaa vietinä minulta, mutta kuitenkin, no Euroopan parlamentille on kaksi työ, toimipaikkaa, Saksassakin näin on, 60 prosenttia vasta näistä päättäjistä on Berliinissä, loput edelleen Bonnissa. Ja me voisimme, voitaisiin ehkä tarvita vielä kolmaskin paikka, olisiko se Euroopan parlamentti sitten. Tässä, tässä, tässä tapauksessa tietysti esimerkiksi tarvitaan uutta, uutta, uutta, uutta, uutta kalustoa ja uudet ratkaisut, kun tämä tavaraliikenne on jo 50 prosentilla hiljakoin noussut jos ajatellaan 30 vuotta sitten tähän kehitykseen käytetty, ei tarvita tietysti paitsi, paitsi infrastruktuuriin ja kaikkiin kalustoihin rahaa myöskin muuhun taustatoimiin. Meillä nyt on luvattu sitten miljardeja 1,2 miljardia aivan lähiaikoina. Tämä tarvitaan tietysti nämä rahat mahdollisimman kustannustehokkaasti Eh, miten te ajattelette tästä suoriutua? Ja sitten eh, vielä puhuttiin tästä etelämässästä. Eh, minä olin kahdeksan, kahdeksan, yhdeksän vuotta sitten esittelen tästä aiheesta, Laarin aihe, asiasta mietinnön, mutta emme kuitenkaan tämän perusteella emme tarvitse 20 erilaista merkinnäntojärjestelmää. Me olemme siinä, meillä on 10 000 kilometriä ETMS valmiuteen saatettuna, mutta yksikään veturi ei kykene sellaista matkaa Euroopassa taittamaan näiden erilaisten järjestelmien vuoksi. Miten ajattelet, että tässä asiaa eteenpäin ajaa. Tämä problematiikka on kymmenen viime vuoden aikana tullut tutuksi, mutta mitään juurikaan ei ole tapahtunut. Saksassa, Saksassa on ollut toiset menettelytavat monen ketään. Tässä oli aika hankala rajuakin vasta, vastarintaa teitä ja tätä virastoina vastaan ja sitten tämä RTMssäkin vastaan, mutta on kuitenkin pikkuhiljaa havaittu siitä, että sillä no, se on tulevaisuutta ja sitä tarvitaan, koska me, meillä on tällainen eurooppalainen rautatieympäristö ympäristö ja, ja tila. Ja nyt loppujen lopuksi sitten kaikki alan yrittäjät ovat oivaltaneet nämä edut, Voitte ehkä jotain lukujakin tähän tueksi kertoa. Eh, ehkä tällainen, eh, tällainen Eurooppa, eh, Eurooppa veturi ja voitaisiin sitten tilata suurin määrin aina muutama sinne, toinen tänne. No niin, nyt voitte vastata, olkaa hyvä. Hyvät parlamentin jäsenet, monet kiitokset haastavista kysymyksistä. Tässä on neljä sivua muistiinpanoja edessäni. Siellä oli kyllä toisin toisiinsa liittyviä kysymyksiä. Tässä voidaan rakentaa aasinsiltaa herra Kramerista Van Kampin ja siksi palaisin ensin tuohon hallintajärjestelmään. Te kysyitte suunnitelmista. Olen jo aloittanut tiivit keskustelut. Viime viikolla tapasin Euroopan ERTMS-koordinaattori Karel Vinkin kanssa. Pääosasto Moven kanssakin olemme tavanneet ensi viikolla teollisuuspääosaston kanssa, että voi rakentaa järkevän näkemyksen. Minun mielestäni virasto voisi vähintään tehdä niin, että me myönnämme eritellän, eritelmän ajoissa tämän vuoden helmikuussa. Yksityiskohtaisen eritelminen sitten tämän vuoden puolessa välissä olen myös esittänyt Karel Vinkille että me laatisimme yhteisen täytäntöönpanosuunnitelman ERTMS varten. Minun virastollani on tiettyjä toimintoja, komissiolla on osa toimista, mutta sitten tarvitaan myös itse teollisuutta mukaan. Tarvitsemme yhteisen näkemyksen tilanteesta, että päästään sellaisen tilanteeseen, jota on helppo hallita. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämän uuden aloitteen myötä sidosryhmien yhteistyön hyväksi varmasti päästään kyllä siihen, että me saadaan yhden eurooppalaisen eritelmän, eikä 20 erilaista, ja myös täytäntöön pannaan eritelmä yhdenmukaisesti. Saadaan mittakaava tuokin, kuten te esititte. Ei ole kyse pelkästään siitä, että on pieni määrä vetureita, kun on erilaisia versioita, niin ala totta kai kärsii siitä, että joutuu rinnakkain käyttämään useita järjestelmiä. Näin laatukin kärsii. Yhdistämällä, yhdenmukaistamalla pääsemme varmasti paremmin hallittuun tilanteeseen. No sitten Saksaan liittyvä kysymykseen mennäkseni. Totta on, että Saksa on harjoittanut hyvin myönteistä yhteistyötä tähän mennessä. Se on hyvin hyödyllistä keskusteluissa. Rouva Meissner mainitsi tämän, että Saksaa ympäröistöi jäsenvaltiot, jotka ovat järtiämässä e toteuttaneet. Saksalaiset junat ICE ajavat Belgiassa, Alankomaissa, Itävallassa, mutta eivät Saksassa. eiköhän tämäkin tilanne kohene. Palatakseni vielä herra Erttukin kysymykseen neljännestä rautatiepaketista. Haluaisinko, että poliittinen pilari pidettäisiin erillään teknisestä? En ole ihan puolueen tässä. Tiedät, että tekninen pilari kolmine osineen liittyvät suorastaan viraston toimintakenttään. Totta kai minä olen sen puolesta, että saadaan oikeus perusta virastolle hoidettua pois päiväjärjestyksessä hyvissä ajoin. On hyviä perusteluja sen puolesta, että pidetään nämä kuusi lakia yhdessä. Ensinnäkin uskon, että tässä on yhteys olemassa teknisen ja poliittisen pilarin välillä – en usko kuitenkaan, että side on niin vahva, että se on hintaa mihin hyvänsä pidettävä kiinni. Tämä liittyy RTMSään. Sitten kysyttiin viraston henkilöstöstä ja rekrytoinnista. Totta kai nykyisissä oikeudellisissa puitteissa viraston on vähennettävä henkilöstöään. 5 prosentin leikkaustavoitteeseen päästään tänä vuonna. Mutta kun nyt neljännen paketin myötä tulee uusia tehtäviä, niin pitäisi sitten lisätä henkilöstöä. Me olemme nyt henkilöstösuunnitelmaa laatimassa. Tähän liittyy yksi näkökohta, joka on pidettävä mielessä. Muuten tässä vastaan monesti esitetyn kysymykseen Miten virasto tekisi yhteistyötä kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa? Haluatko luoda Euroopan supervirasto? Minä näen asian niin, että meidän täytyy toimia verkostossa, jossa on mukana erilaisia laitoksia, kansalliset turvaviranomaiset hyvin tärkeässä osassa. Olen myös sitä mieltä, että kaikkea valtaa ei voida antaa virastolle. Meidän on myös toimittava siten, että kansalliset viranomaiset saavat hartille myös jotain tehtäviä virastolta. Tässä on yksi tärkeä näkökohta. Euroopan rautatieviraston pitäisi olla tässä pelissä tuomarina. Ei voida päätyä tilanteeseen, että on kaksi kansallista turva virastoa tukkanuottasilla, eikä päästä niinkään ratkaisuun. Tarvitaan jonkinlainen ratkaisu viime kädessä. Ja sen päätöksen tekee tarvitsevirasto. Mutta jos ajatellaan vastuita, ja tässä kyllä mietin myös tätä hyvin tärkeää periaatetta, joka on Jasan e taustalla. Sehän on jo aika pitkällä mutta kyllä EASAkin tekee yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. No henkilöstöstä puheen ollen. Jotkut parlamentin jäsenet mainitsivat sen yhtenä huolena, että virasto veisi kansallisilta viranomaisilta henkilöstöä. Kyllä se on minun ajatuksenani ollut, että voidaan enemmän saada kiertoa ristinsiitosta viranomaisten kesken – että ollaan jonkin aikaan erässä ja sitten erästä puolestaan menee väkeä joksikin aikaa toiselle puolelle reviiriä eli kansallisiin viranomaisiin. Se ehkä auttaisi myös ratkaisemaan valmiusongelmat, myös ehkä myös tällaiset tunnelukot yhteistyössä, kun toimii varmaan paremmin, kun tuntee toisensa vähän paremmin. Sitten tuli muutama konkreettinen kysymys tästä vierestäkin. Tehän tiedätte, että on ajateltu eh, neljännessä rautatiepaketissa, että meillä olisi Iran ja kansallisten viranomaisten kesken sovittua yhteistyötä. Minä aion tätä nyt ruveta kokeilemaan en aloita hankalimmista ja suurimmista asioista. Floral Susin kanssa olen käynyt ihan hyviä keskusteluja, että saadaan yhteistyö hyvälle alulle. Ja ehkä jotain opitaan tästä ensimmäisestä kokemuksesta. Rova Meisner esitti myös VRTS kustannuksista. Kannattavuuteen voidaan vaikuttaa yksinkertaistamalla, ettei oli eri maita varten erilaisia versioita. Tämä on ihan tavallista, kun on isompi mittakaava, niin voi säästää kuluissa, mutta tästä on muutakin hyötyä. Kun ajattelen kokemuksestani tämä alalta, meillä oli eräs yksikkö, joka piti viedä läpi lupamenettelyssä 12 maassa. Eikä tämmöisen kautta saada kyllä lisää arvoa, vaan lisää kustannuksia ja aikaa tuhrantuu. Jos saataisiin yksi ainokainen prosessi, niin se olisi halvempaa ja tehokkaampaakin. Sitten kysyttiin ja rannisäärosta. Mielestäni tämä esimerkki siitä, että päästään eroon lukuisista turvatodistuksista ja saadaan vain yksi, niin eiköhän se ole jo yksi hyvä peruste. Tässä varmasti ERA tuo lisäarvoa. Sitten joudun totta kai miettimään erään kahta eri puolta. Minä olen itsekin aprikoinut tätä, kuun aikanaan asetun virkaan. Mutta minulle on kerrottu myös, että pääjohtajalla minulla ei ole tässä mitään valtaa. Se kuuluu jäsenvaltiolle. Siksi minä uskon, että poliittisella tasolla on päädyttävä johonkin, mitä haluavat. Sitten me tulemme perässä. Jos ajatellaan erään kahta puolta, niin on tavallaan kyse vain yhdestä puolesta. Mm, Lillessäkin me olemme yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Siellä on kokoustiloja. Lilleen on helpompi päästäkin. Mitä tulee ERA-asetukseen, niin Lille Valencien on tavallaan paikka. Voidaan tietenkin miettiä, mutta nyt näin se on tällä hetkellä. Palastakseni Rova Anderssonin kysymykseen liittyen turvallisuuteen ja yhdistyneen kuningaskunnan lähestymistapaan. Ensinnäkin, kuten jo totesinkin, me teemme kyllä kaikkemme läheisessä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Minä olen jo ollut hyvissä yhteyksissä yhdistymisen kuningaskuntaan. Ne takaamme kyllä sen, että ei tässä häviä tietoa millä muotoa, mitä te tarvitsette maassanne. Täytyy vielä katsoa yksityiskohtia, mutta jos ajatellaan tätä lähestymistapaa turvallisuuskulttuurin näkökulmasta, niin me seuraamme tarkkaan kyllä teitä, koska te olette viimeisen 15 vuoden aikana päässeet ripeästi eteenpäin. Haluamme hyötyä mekin tällaisesta kokemuksesta Euroopan tasolla. Rahoitustilanne virastossa tulikin jo esille. Tällä haavaa meitä sitoo vanha oikeusperusta vielä. Siksi me joudumme pitämään kurissa henkilöstön jopa leikkaamaan, mutta neljättä pakettia varten tarvitaan lisää henkilöstöä. Kuvittelisin, että tilanne vielä oikeastaan ja hyvin nopeastikin. Sitten Ruotsista taisi tulla kysymys. Se liittyy neljännen paketin seurauksiin. Olitte kovin huolestunut kilpailusta. Esimerkiksi jos ajatellaan rahtiliikennettä teillä, alustuksessa mainitsinkin, että rautatieviraston tarkoituksena on tehdä raidiliikenne kilpailukykyisemmäksi. Eli meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta raidiliikenne olisi rahtiliikenteessäkin kilpailukykyinen verrattuna rekkoihin. Pitää saada mittakaavaitua kun ajatellaan, että Euroopan yhdenmukaistettu äh, raidejärjestelmä on ilman rajoja, niin varmasti jotain kustannuksia voidaan leikata ja ehkä todistusmenettelytkin ovat tiukkaampia. Päästään ehkä parempaan taloudelliseen tilanteeseen ja kilpailukykyyn. Mainitsitte myös yhdysliikenteen. Minä en ehkä sitä ihan löydä neljännestä paketista. Jos me liikennemuotona vahvistamme raideliikennettä, niin kyllä se on houkuttelevampaa muutenkin. Sitten varmasti tulee liiketoimintamahdollisuuksia pienille toimijoille toimia toissijaisilla osuuksilla. Sitten vielä asemastamme maailmalla. FRAan suuntaan olen jo ojentanut käteeni Japanin suuntaankin uudistetaan suhteet. Kuten sanoin, täytyy myös miettiä, mikä on erään kansainvälinen asema. Viittasin tässäkin jo kansallisten viranomaisten kanssa käytäviin keskusteluihin. Varmasti se tapahtuu hyvässä yhteistyön ja luottamuksen hengessä. Toimivalan siirto. No, mainitsinkin jo tämän, että voidaan harjoittaa vähän kiertoa kansallisten viranomaisten ja rautatieviraston kesken. Olen kyllä tietoinen siitäkin, että neljäs paketti rautatievirasto ainoana luukkuna sisältää myös oikeudellisia seurauksia vastuukysymyksiä esimerkiksi. Viraston on oltava valmiina kantamaan tämän vastuun. No niin, ehkäpä tässä Herra Kraameri tuossa viittilöi vieressä ajan vuoksi. Miten me sitten voisimme viestiä erään myönteistä vaikutusta? Miten virasto olisi tunnetumpi tehokkuudestaan? Kyse on viestinnästä mielestäni siitä, että on näkyvä osoittain konkreettisia tuloksia. Me kyllä varmistamme sen, että me teemme parhaamme saadaksemme koulun tuntuvia tuloksia. Ja sitten kun saadaan sellaista, niin se tehdään tiettäväksi myös laajemmalle yleisölle. Olemme läpinäkyviä, me tuemme avoimuuden periaatetta, käytämme nykyaikaisia viestintävälineitä, meillä on aika hyvä verkkosivu. Käytämme näitäkin keinoja tehdäksemme työtämme tunnetummaksi. Toivottavasti olen nyt kattanut ainakin 80 prosenttia kysymyksistämme. Kiitoksia. Yeah, Mr. Doppelbauer, thank you very... Kiitos herra Doppelbauer kovasti. Pyrimme tietenkin hyvään yhteistyöhön. Tämä oli hyvä ensimmäinen askel ja toivot, olen toivekas tavoitteen saavuttamiseksi. Ja sitten ennen kuin päätämme tämän virallisen osuuden. Toivotan Saksan Bundestagin liikennevaliokunnan jäsenet paikalle. Valitettavasti olitte taas myöhässä, mutta ette päässeet kuuntelemaan ajoissa tätä koko keskustelua rautatiepaketista. Ismail Ertuk varmaankin sitten te, teidät briefaa sitä, mitä, mistä äsken puhuttiin. Lämpimästi tervetuloa Euroopan parlamenttiin. On todellakin mukavaa, kun ne tuolta maakunnistakin tullaan tänne Euroopan parlamenttiin seuraamaan työtämme. Lämpimästi tervetuloa. Täysin valitettavasti joudun kuitenkin tämän virallisen kesku- äh, kokouksen sulkemaan, koska äh, äh, trilogi-informaatio äh, voidaan tarjolla vain harvoille ja valituille. Olen pahoillani.